myös koulutuskumppanuuksia ja haluan kiittää esittelijää hyvin rakentavasta mietinnöstä. Pane komissaari, děkuji vám. Kiitoksia kovasti, komissaari, näistä huomioista. Näin pääsimmekin tämän keskustelun loppuun ja äänestämme huomenna kello 12. Viimeinen kohta esityslistallamme on Tikaun mietintö ja se koskee kilpailukykyisiä digitaalisia sisämarkkinoita. Annan puheenvuoron edustaja Tikaolle, olkaa hyvä. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. În 2010 Comisia Europeană a adoptat strategia UE 2000... Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen, kun Euroopan komissio hyväksyi EU 2020 2020 strategian, joka tarkoituksena on älykäs, kestävä ja äh, kehitys ja parempi taloushallinto, niin yksi näistä avainehdotuksista oli digitaalinen agenda Euroopalle. Strategia, jonka mukaan nopeita, äh, nopeaa digitaaliteknologian kehitystä äh, ohjattaisiin vastaamaan Euroopan tarpeisiin yhteistoimivuus Euroopan julkisten palvelujen puitteen kehyksen kanssa on tärkeää. Nämä palvelut ovat tärkeitä kustannusten laskemiseksi, rajat ylittävän yhteentoimivuuden hyväksi ja myös yhtenäismarkkinoiden kehittämisen Julkisten hankintojen markkinat ovat 16 prosenttia Euroopan markkinoista, ja koska pk-yritysten osuus Euroopan markkinoista on hyvin suuri, siksi meidän täytyisi erityisesti fokusoida rajat ylittävän toimivuuteen, erityisesti julkisten hankintojen, elektronisten järjestelmien julkisiin hankintoihin. Jos nämä järjestelmät olisivat kaikkialla olemassa ja niitä käytettäisiin tehokkaammin, niin kustannukset laskisivat 30 prosenttia julkisten hankintojen osalta. Tästä huolimatta 14 ja 12 jäsenmaata ovat alkuvaiheissa tällaisten hankkeiden luomisessa. Minä erittäin mielihyvällä seuraan Tanskan, Italian, Suomen ja Espanjan aloitteita, joiden mukaan sähköinen laskutus äh, tulee pakolliseksi vuoteen 2016 mennessä. Äh, avainelementti on erityisesti elektroninen identiteetti, henkilöllisyys, äh, sähköinen henkilöllisyys ja sähköinen hallinto. Jäsenmaiden pitäisi tarkastella uudelleen niitä vaatimuksia eh, sähköisen allekirjoituksen edistämiseksi, jotta rajat ylittävien palvelujen eh, eh, edessä olevat esteet raivattaisiin pois. Sähköisen allekirjoituksen direktiivi on tärkeä, jotta rajat ylittävää yhteentoimivuutta parannettaisiin sähköisten tunnistautumisen järjestelmien parantamiseksi. Ja tärkeää on myös tunnustaa eurooppalainen allekirjoitus ja tunnistautuminen. Parlamentti korostaa sitä, että rajat ylittävien sähköisten palveluiden pitäisi päästä osaksi innovatiivista kehystä ja palvelukeskeistä arkkitehtuuria. Meidän on modernisoitava sähköisen hallinnon infrastruktuurimme ja yleishyödylliset sähköiset palvelut Tällainen järjestelmä on keskeinen osa Euroopan ohjelmaa kriittisen infrastruktuurin suojelemiseksi. EDI, e Plus ja muut ohjelmat ovat erittäin tervetulleita rajat ylittävien sähköisen hallinnon ratkaisujen edistämiseksi ja Connection Europe on myös tärkeä Siinä on 9, yli 9 miljardia euroa laajakaista verkosto, verkkoihin ja digitaalisiin verkosto, verkkopalveluihin. Rahoitus sellaisen infrastruktuurin luomiseksi, joka mahdollistaisi sähköisen tunnistautumisen, sähköiset hallintopalvelut, terveyspalvelut, oikeuspalvelut ja tämän infrastruktuurin täytyisi myös saada aikaan yhteen toimivuus ja laskea käyttökustannuksia Euroopan tasolla. Kiitos. Kiitoksia kovasti tästä johdannosta. Ja nyt aloitamme Catch the Eye-menettelyn. Seitsemän puhujaa on listallani. Ensimmäinen, Papa Nikolau. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια Eh, niin, haluan kiittää esittelijää tästä erinomaisesta mietinnöstä ja ehkä tästä teemasta pitäisi sanoa ensin jotakin aivan yleistä. Tämä on hyvin, hyvin tärkeä teema ja tämä myös ohjaa meidän tulevia politiikkojamme tällä alueella. Tällä hetkellähän tilanne on se, että meillä on hyvin vaikea taloudellinen toimintaympäristö ja siksi on lievennettävä eh, tai jäsenmaiden välillä on hyvin suuria eroja ja silloin tietysti kilpailukykyeroja ja kuiluja on. Kyse ei ole pelkästään yleisestä talouspolitiikasta tai työvoimakuluista, vaan kyse on myös transparentista ja turvallisuudesta, jotka voivat myös olla kilpailuetuja sellaisille maille, joissa uudet teknologiat ovat käytössä hyvin laajasti ja joissa yritykset voivat niitä käyttää. Ja tämä on asia, joka kerrankin täytyisi nyt ymmärtää. Eli jos tällä alalla on puutteita, niin sitten se on myös jäsenmaille valtava puute kohesiorahastoissa on miljardi kokoisia summia, mutta tässäkin meidän täytyy parhaita käytäntöjä noudattaa kaikessa. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Spasescu. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să o Kiitoksia, puhemies. Ensinnäkin haluaisin onnitella kollegaani Tikkauta tästä erinomaisesta mietinnöstä. Digitaalipalvelut antavat mahdollisuuksia parantaa ja modernisoida julkisia palveluita, palveluita kansalaisille ja yrityksille. Tämä johtaa tehokkaan, parempaan tehokkuuteen ja avoimuuteen hallinnossa. Suuri osa julkisista palveluista tällä hetkellä ovat suurien haasteiden edessä. Sähköiset viranomaispalvelut voivat johtaa julkisen palvelun muuttumiseen, voivat tehdä siitä myönteisen tekijän yhteiskunnan ja talouden kehittymiselle – yhteiskunta ja talous voivat, etenkin talous voi kasvaa sähköisten viranomaispalveluiden ansiosta. Uskon, että kun esimerkiksi ajatellaan pk-yrityksiä räätylyttäviä transaktioita, niin sähköiset viranomaispalvelut varmasti parantavat yhtenäismarkkinoita tältäkin osin ja hyödyttävät myös heikommassa asemassa olevia henkilöitä. Seuraavaksi Paska, olkaa hyvä. E, Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Minä haluaisin e, arvostaa rouva esittelijän ponnisteluja koko siitä, että hän eh, on tarkastellut koko tätä problematiikkaa aivan uudesta näkökulmasta. Informatisointi, standardit ja yhteentoimivuus on äärimmäisen tärkeää, kun viranomaisista puhutaan. Niistä viranomaisista, jotka haluavat osallistua tähän prosessiin, niin on hyvin tärkeää, että operaatiojärjestelmät ja sovellukset, joita eh, kansalaiset voivat käyttää, kommunikoivat keskenään. Nykyään esimerkiksi Microsoftin Android-järjestelmiä käytetään ja tietyt sovellukset niissä tietyissä eivät toimi tietyissä laitteissa oikealla tavalla. Eli tästä syystä, jos me todellakin haluamme saada aikaan viranomaispalveluja Euroopan tasolla, niin to- toimivuus on ehdoton edellytys näiden järjestelmien täytyy pystyä kommunikoimaan keskenään. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi Segedi. Talouskriisi on luonut valoa kolmeen aspektiin. Yksi, täytyy vähentää byrokratiaa, täytyy nopeuttaa hallintoa ja täytyy toteuttaa säästötoimia. Se, mitä Rovas Tikau eh, tuossa sanoi, Yritysmaailma koostuu 99,9 prosenttisesti pk-yrityksistä, joille digitalisaatio on äärimmäisen tärkeää. Eh, sähköinen hallinnointi on äärimmäisen tärkeää pk-yrityksille. Tehát ennek a kiépítése különösen támogatandónak válik, a, válik az Európa. Euroopan unionissa ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota uniformisointiin yhdenmukaistamiseen. Huolenaiheita kuitenkin on tämän järjestelmän suhteen. Jollakin tavalla on pystyttävä tietosuoja myös takaamaan yrityksille. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Ajatelkaanpa, ajatellaanpa vain taloudellista kilpailukykyä. Täytyy myös olla valvontaa, jota viranomaiset harjoittavat mutta tämän valvonnan täytyy rajoittua oman valtion alueelle. Nikolasek. Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Tieto- ja viestintäteknologiat, joista rouva esittelijä juuri puhui, Niistä on tullut nykyaikaisen elämän tärkeä osa-alue ja niillä on myös suuri vaikutus talouselämään. 5 prosenttia BKT Euroopan unionin alueelle tulee TVT-alalta. Tämä sektori on kuitenkin vielä potentiaaliltaan paljon suurempi. Se on, äh, sitä ei vielä edes tiedetäkään, kuinka suuri tämä potentiaali on, koska yhtenäisillä digitaalimarkkinoilla niiden äh, edessä on vielä paljon esteitä. Erityisesti rajat ylittävää äh, sähköiset palvelut tai eivät ole yhtenäisiä eri jäsenmaiden välillä. Toisin sanoen esteitä on sisämarkkinoilla ja nämä esteet meidän täytyy systemaattisesti raivata. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi Odi. Merci, monsieur le président. Monsieur le commissaire. Kiitos, puhemies. Ensimmäiset sanani osoitan edustaja Tikaulle hyvästä ja isosta työstä, jonka hän on tehnyt. Kiitän komissiota myös työstään kolme huomiota. Ensinnäkin meidän on saatava vakuutus siitä, että pystymme käyttämään tätä uutta teknologiaa koko Euroopan mantereella. Se on yksi kilpailutekijämme omalla alueellani sekä Limousin ja Auvergnin alueella. Meillä on vielä katvealueita. Meillä ei ole täyttä peittoa näissä nopeissa yhteyksissä. Meillä pitää olla sataprosenttinen peitto. Ja hallinnon, hallinto on monimutkaista. Mehän kansalaisina joudumme kohtaamaan liikaa monimutkaisia järjestelmiä ja byrokratiaa. Nämä uudet teknologiat, niiden on edesautettava virkamiehiä tekemään etätyötä keskushallintonsa kanssa ja sähköisesti tätä työtä on tehtävä. Kiitos. Dalším Kiitoksia. Kelly on seuraava puhuja. Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää Tikauta, joka on vetänyt erinomaisesti lankoja yhteen sen suhteen, mihin meidän tulisi suunnistaa. Tähän liittyy kolme adjektiivia tähän otsikkoon kilpailukykyinen, digitaalinen ja yhtenäis. Kaikki ovat yhtä tärkeitä. Kun ajatellaan viranomaispalveluita, sähköisiä sellaisia, niin se, se kyllä avittaa paljon e-terveyttä, kaikenlaista muuta hallinnointia ja myös e-kauppa varmasti tästä kehittyy. 75 prosenttia pk-yrityksistä ei kuiten, eivät kuitenkaan käy kauppaa EUn ulkopuolella ja 80 prosenttia oman maan sisäpuolella. Aivan kuten kollegani Jean-Pierre Audi tähdensi, niin kaikkein tärkeintä on saada kaikkialle Eurooppaan nopea laajakaista ja sillä tavalla voimme kehittää kilpailukykyistä sähköistä viranomaispalvelua. Kiitoksia kovasti ja viimeinen puhuja on matula. Planul european de acțiune privind guvernarea electronică reprezintă o oportunitate de a... Euroopan sähköisiä viranomaispalveluita koskeva toimintasuunnitelma on pyrkimys modernisoida Euroopan julkista hallinnointijärjestelmää vähentämällä kustannuksia, virkistämällä kasvua ja samoin innovaatioita alueilla. Informaatioteknologia, jota käytetään julkisessa hallinnossa, tulee parantamaan avoimuutta ja tulee vähentämään hallinnollista taakkaa ja byrokratiaa. Joissain jäsenvaltioissa se tulee tarkoittamaan sitä, että poistetaan esteitä hallinnollisilta uudistuksilta. Se tulee parantamaan hallinnollisia menettelyitä. Monillakin hallinnon tasoilla meidän, me tarvitsemme tiettyjä sääntöjä, jotka koskevat vaikkapa julkisia hallintoja. Meidän täytyy standardoida asioita, jotka liittyvät vaikkapa sähköiseen allekirjoitukseen. Kaiken kaikkiaan sähköisiä viranomaispalveluita tulisi parantaa. Meillä on ollut ongelmia, kun omassa maassa me olemme pyrkineet toteuttamaan tällaisia hankkeita ja siksi haluaisin korostaa painottaa ja alleviivata sitä, kuinka tärkeää on parantaa rajat ylittävien palveluiden yhteentoimivuutta. Haluan onnitella esittelijä erinomaisesta mietinnöstä. Kiitoksia kovasti ja nyt annan puheenvuoron komissaari Lewandowskille, olkaa hyvä. Kiitos. Edustaja Tikaun mietintö on hyvin ajankohtainen ja se asettaa todella sähköiset viranomaispalvelut digitaalisten sisämarkkinoiden ytimeen. Miten yksinkertaistaa ja modernisoida julkista sektoria, tehdä siitä kustannustehokasta sekä käyttäjäystävällistä? Aivan oikein korostatte mietinnössänne, edustaja Tikau, mikä on TVT-sektorin vahvuus, 5 prosenttia bruttokansantuotteesta. Markkina-arvo sillä on noin 660 miljardia euroa ja se vaikuttaa 50 prosenttiin koko tuottavuudesta EU:ssa. Tästä voimme kuvitella, mikä on digitaalimarkkinoiden potentiaali, jos sitä voitaisiin täyteensä hyväksikäyttää ilman rajoja. Sekä kaupallinen sektori että kansalaiset kohtaavat monenlaisia esteitä pyrkiessään käyttämään näitä palveluita rajat ylittävästi. Kuitenkin Euroopan komissio Euroopan yhteistyön nimissä edistääkseen toimintasuunnitelmaa vuoteen 2015 mennessä laatii Euroopan laajuisen eh, sähköisen tunnistautumisen, varmennuksen sekä allekirjoituksen eh, suunnitelman ja puitteiston, jossa parannetaan yhteen toimivuutta, käyttäjäystävällisyyttä sekä otetaan huomioon uudet tarpeet eh, keskinäisen tunnustamisen sekä eh, sähköisen allekirjoituksen ja tunnistautumisen eh, keskinäinen hyväksyntä eri maissa. Kiitän ponnisteluistanne, kun esitätte, että sähköistä laskoitusta pitäisi käyttää yhä enemmän. Kuitenkin on otettava huomioon pk-yritysten rajoitukset ja sääntelykehys otamme myös huomioon teidän vetomuksenne jäsenvaltioiden suuntaan, jolla tehtäisiin julkisista hankinnoista sellaisia, että niiden olisi äh, pakottavasti käytettävä sähköistä äh, laskutusta. Mitä tulee sitten rahoitukseen, äh, sähköisen tunnistautumisen, sähköisen sähköisten hankintojen, oikeuspalveluiden sekä sähköisten terveys, terveyspalveluiden hankinnassa. Jotta tämä kaikki voidaan saavuttaa, tarvitsemme yhteistyötä ja tavoitteena tietenkin on moderni käyttäjäystävällinen digitaalinen markkina, yhtenäismarkkina-alue Euroopassa. Kiitän. Kiitoksia kovasti komissaarille. Tämäkin keskustelu saatiin näin muodon päätökseen. Äänestys toimitetaan huomenna kello 12. Seuraava istunto alkaa huomenna.